pitkäaikainen kollegamme 5.9.2019 tilanteesta on tiedotettu ja hän näin ollen tulee herra Roberto Gualtierin tilalle. Niin kuin tiedätte, hänet on valittu Italian hallitukseen. Ja näin ollen toivotan hyvän kollegan ja myöskin voin sanoa hyvän ystäväni tervetulleeksi ja työjärjestyssääntöjen mukaisesti herra Dantilla on näin ollen eh, täysi oikeus osallistua mm, kokouksiin ja kaikkien parlamentin toimintaan. Lämpimästi tervetuloa, Radanti, ja kaikkea hyvää tälläkin kertaa teille Euroopan parlamentissa. Olkaa hyvä, olette täällä paikalla, voitte nostaa seisomaan. Onnittelut teille. Ja nyt sitten siirrymme äänestyksiin. Eh, niitä ei ole kovin paljon tänään, mutta sitäkin tärkeämpiä asioita. Ensinnä Euroopan keskuspankin johtokunnan puheenjohtajan nimittäminen ehdokkaana Kristin Lagarde. Tästä salainen lippuäänestys ja äänestys alkaa. no si está. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Äänestys on päättynyt. 394 ääntä puolesta, 206 vastaääntä, 49 tyhjää. Onnittelut, äh, Roa Lagarde. Ja sitten toinen äänestys. Euroopan keskuspankin äh, valvontaelimen varapuheenjohtajan nimittäminen aiheena – Ivmesh ehdokkaana. Tästäkin salainen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. kolmesta puolesta, 230 vastaan, 69 tyhjää. Näin tarvittava enemmistö on saatu. Onnittelut. Ja kolmas äänestettävä asia. ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Irlannin kanssa. Lopes Aguilarin mietintö. Nimenhuuto, äänestys ja äänestys alkaa. Sie geschlossen. Äänestys päättyy. kahdeksankymmentäkahdeksan puolesta, viisikymmentäyhdeksän vastaan, kaksikymmentäyhdeksän tyhjää. Näin mietintö on hyväksytty. Sitten äänestysselvitykset olisivat vuorossa, mutta tässä ei ole puheenvuoropyyntöjä ollenkaan. Näin ollen keskeytän kokouksen ja jatkamme kello 15. Nähdään silloin.